15. ja 14. marraskuuta alkaen. Ja Marko Zanni puolestaan on poistunut EFDD-ryhmästä ja siirtynyt ENL-ryhmään 11. tammikuuta lukien. Edustaja Marko Fronte on siirtynyt EFDT-ryhmästä vihreiden ryhmään ensin 11. tammikuuta 2017.